Lankan tilannetta. Ensinnäkin eh, tekstin laatijat ensimmäiseksi Schlüter. Tack, ordförande. Det är inte ofta vi kan stå här i kammaren och glädjas Kiitokset, puhemies. Kovinkaan usein ei käy niin, että voi eh, seisoa täällä ja olla iloinen siitä, että sota on päättynyt. Mutta 2009 tosiaan sota päättyi ja 2010 sitten perustettiin sovintokomitea Sri Lankaan ja miinojen raivaus on alkanut myöskin tällä väliin. Ja elokuussa sitten asetettiin totuuskomissio selvittämään ihmisten katoamisia ja sitten järjestettiin myöskin uudet vaalit provinsseissa. Mutta sitten toisaalta on vielä tummiakin pilviä taivaalla, koska samalla on kuitenkin havaittu, että uusia konflikteja kuitenkin vielä ilmenee, seksuaalista väkivaltaa, uhkauksia ja sitten meillä on erityisesti hyvin haavoittuvassa asemassa olevia sotaleskiä. Ja sen takia Sri Lankalla täytyisi välittömästi tarttua näihin ongelmiin ja tarvitsisimme sellaisen lautakunnan, joka varmistaa sen, että molempien konfliktiosapuolten rikokset, rikoksista joutuu edesvastuuseen ja oikeus tapahtuu. YKssa lahditaan asiasta tutkimus ja se onkin tarpeen. Muuten YK pitäisi asettaa oma totuuskomissionsa. Meidän pitää saattaa vastuutahot oikeuden eteen. Joskus on helpompi unohtaa vain menneet ja jatkaa kuin selvittää totuus, mutta nyt Eh, Sri Lankan pitäisi kuitenkin pystyä takaamaan parempi tulevaisuus. Kiitokset Schlüter. Sitten Komes yksi minuutti. O Parlamento Europeu já adotou várias resoluções sobre a situação no Sri Lanka. Niin, täällä on useita päätöslauselmia Sri Lankasta, jossa on puhuttu tästä sovintoprosessista. 2011 minä olin mukana yhdessä valtuuskunnassa, jossa tätä asiaa käsiteltiin ja tämä sovintokomitea, joka on asetettu selvittämään eh, näitä eh, sotarikoksia ja ihmisoikeusrikoksia, niin me todella toivoisimme, että se toivoisi. Valitettavasti tässä on nyt niin, että näin ei ole. Tämä komitea ei ole vielä ei ole yhtään vielä rangaistusta saanut aikaiseksi niille ihmisille, jotka ovat tehneet rikoksia tässä sisällissodan aikana. Sen sijaan osoitetaan muita organisaatioita sormella ja yritetään saada sukapuolaa niille, jotka haluavat puhua tätä, tässä demokratisessa debatissa. Euroopan parlamentin täytyy huolehtia siitä, että me todellakin Navipilain näitä suosituksia tuemme YKssa. Meidän täytyy myöskin huolehtia siitä, että me saamme riippumattoman kansainvälisen organisaation, joka voi selvittää nykytilannetta Sri Lankassa ja sitä, mitä maassa on tapahtunut, jotta rauha palaisi. Thank you very much, uh, Kiitos sitten seuraavaksi Van kiitoksia puhemies ja kiitokset kollega Lisekille, että satoin puhua aikaisemmin. Erityisesti on niitä diasporassa eläviä, jotka eivät ole LTTEn kanssa onnistuneet sopimaan. Tämä ryhmä oli erittäin väkivaltainen ja kylvi kymmenien vuosien aikaan kauhua, erityisesti pohjoisalueella maassa. Mutta nyt meidän tulisi pohtia tapaa löytää yhtenäisyyttä maassa ja rakentaa Sri Lankan talous uudelleen, luoda hyvinvoivempi demokraattinen tulevaisuus kaikille Sri Lankan kansalaisille, riippumatta uskonnosta tai etnisestä ryhmästä. Paljon on jo tehty ja tässä kiittäisin Sri Lankan viranomaisia hallitusta, mutta vielä paljon on tehtävänä. Me suuremme Nelson Mandelan kuolemaa tänä tällä viikolla. Hän on muuttunut sankarilliseksi hahmoksi, sillä vuosikymmenien vankeuden jälkeen hän onnistui muuttumaan sovittelun sovinnon symboliksi. Toivoisin, että Sri Lankan hallitus ryhtyy lisätoimiin, jotta se voisi olla yhteyksissä tamilien kanssa ja toivon, että diasporassa elävät tamilit mikki katkaistiin. Kiitos Van Orden, sitten Murphy puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Ei pitäisi hyväksyä siiven kantaa täällä, kun sanovat, että tanalia puhuvat ihmiset olisivat ihmisoikeusloukkauksen kohteena Sri Lankalla. On totta, että he ovat tietenkin huomion kohteena ja oli tietenkin ihan totta, että siellä on tapahtunut ihmisoikeusloukkauksia ja todellakin valtion miesten kokoukset antavat tukensa Rajapaksan hallinnolle ja unohtavat ihmisoikeusloukkaukset, kun kyse on omassa taloudellisista intresseistä. Mutta neljä vuotta nyt tuon verisen sovan, sodan jälkeen ja neljä vuotta Kanhasan murhan jälkeen, kun 70 000 tamilinkielistä henkeä kuoli, niin meillä ei ole edelleenkään mitään uskottavaa ja läpinäkyvää totuustutkimusta, jota hallitus siellä tekisi Eli on ennenkin epäselvyyttä, varsinkin kun kyseessä on äh, armeijan ja hallituksen äh, teoista. Tässä on paremminkin koitettu nyt vain päästä pälkähästä, eikä tässä ole vieläkään pantu toimeen tarvittavia toimia. Kansainvälisen yhteisön tutkimukset pitäisi nyt mahdollisimman nopeasti toteuttaa ja uhreille ja heidän perheille pitäisi saada korvauksia. Tässä näköjään ei voida luottaa siihen, että kansainvälinen yhteys palauttaa rauhan. Tämän ihmisen pitää itsensä taistella oikeuden puolesta, e, e, erityisesti solidaarisuusliikkeellä. Kiitos Murphy. Hyväksyttekö kysymyksen kollega Diivalta? Yes. Yes. Kyllä. Kiitoksia edustaja Murphy, tämä on oikein ystävällistä. Hyvä puhemies, voisinko kysyä edustaja Murphyltä, joka selkeästi on Sri Lankan asiantuntija, että hän kertoisi minulle seuraavaa. Kuinka monta tamilia Sri Lankassa on? Kuinka monet asuvat eteläosassa ja kuinka monet pohjoisessa? Ja mikä on Kolombon väestön osuus, siis pääkaupungin? Kiitokset Diva Murphy, olkaa hyvä. Kiitokset kysymyksestä. No, en minä ole mikään Sri Lanka-asiantuntija niin kuin te itsekin, niin oli, niin minäkin mielelläni kyllä käynyt Sri Lankalla, mutta en saanut viisumia sinne. Olet tosiaan antanut minulle eh, viisumia, koska olen kritisoinut eh, tuota tilannetta. Siellä ei pystytä antamaan mitään tarkkaan lukuja myöskään Tamilien osuudesta, eikä siitä missä he asuvat varmaankin enimmäkseen pohjoisessa ja koillisessa, mutta kyllä Kolombossakin paljon Tamileja asuu, mutta sielläkin he käsivät syrjinnästä. Ja se asia, jonka olen tullut esille, on se, että minä kannatan yhtenäistä Senhalan ja Tamilin ihmisten taistelua oikeuden puolesta. Olen pahoillani. Luulen, että loppukeskustelu pitää käydä teidän kahdestaan. Seuraavaksi Benien puolitoista minuuttia. Uh, Kiitos puhemies. No tässä on neljä vuotta sitten tästä kun sodan päättymisestä ja kuitenkin hyvin paljon on vielä Eh, väitteitä siitä, että rankaisemattomuus vallitsee ihmisoikeusrikkomuksista. Mutta meillä on nyt päätöslauselma, joka on hyvin tasapainoinen ja siinä otetaan huomioon kaikki se edistys, joka on tapahtunut erityisesti jälleenrakentamisessa ja se, miten aluevaalit sujuvat pohjoisosassa. Kuitenkin srilankalaiset, heillä on oikeus tietää, mitä tapahtui naapureille ja ystäville siviili, anteeksi, sisällissodan aikana. Ja miten kansainvälisiä oikeusnormeja rikottiin. Se tapahtui molemmin puolin tässä konfliktissa. Pitää selvittää nämä tapahtumat. Sri Lankan hallituksen täytyy tehdä tästä riippumaton selvitys niin nopeasti kuin mahdollista. Jos, jos tätä ei tehdä ennen maaliskuuta 2014, niin silloin YKlla on laillinen oikeus te- tehdä tällainen tutkimus itse. Ulkosuhden edustajan pitäisi nopeasti ryhtyä toimeen ja presidentti Rajapaksaklun pitäisi myöskin lähteä viemään tätä asiaa eteenpäin. Täytyisi selvittää, mihin kadonneet ovat joutuneet ja mahdollisesti toivon mukaan sitten sovintoprosessi saadaan päätökseen. Kiitos Benjen. Benjen, hyväksyttekö välikysymyksen Lainenilta? Hyväksyttekö kysymyksen jäsen Lainenilta? Lainen, olkaa hyvä. Yeah. Uh, Istu tuolla. Yeah. I yeah. speak with you. <laughs> um, after 30 years of uh, civil war there was 30 vuotta uh, sisällissota johti kaauksen Sri Lankalla ja monet sanoivat, että siellä on tapahtunut parannuksia, mutta ei riittävästi. Mutta nyt te puhuitte tällaisesta tasapainoisesta päätöksestä ja sanotte, että kaikki tutkimukset pitäisi tehdä kolmen kuukauden kuluessa. Onko se ihan realistista? Miksi ajattelitte tällaista määräaikaa? Eikö se olisi parempi pitää sopivan ajan kuluessa, mutta siis maaliskuuhun mennessä kuulostaa kyllä aika epärealistiselta. Uh, niin, kyllä olen aivan samaa mieltä, että se on epärealistista saada tämä valmiiksi tämä selvitys. Me vain olemme pyytämässä, että tämä selvitystyö aloitetaan. Aikataulu tietenkin liittyy siihen, minkälaisia YKlla on nämä kokoukset maaliskuussa. Me vain pyydämme sitä, että tämä prosessi käynnistyisi maaliskuuhun mennessä. Tässä on kysymys siitä, että lähetetään notifikaatio, viesti, jotta saadaan kaikki osapuolet osallistumaan tähän selvitykseen. Kiitos Benjen. Sitten viimeisen tekstin laatijana Lisek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu, koleżanki i koledzy. Paljon kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. On erittäin hyvä asia, että keskustelemme tilanteesta Sri Lankalla. Jälleen kerran, tämä maa, kuten kaikki tiedämme, on kärsinyt erittäin paljon vuosien ajan sotaa, murhia, seksuaalista väkivaltaa. Voisimme luetella hyvin pitkällisesti rikoksia, joihin on syyllistetty. Onneksi nyt meillä on ollut monia vuosia rauhaa, Kuinka voisimme auttaa Sri Lankaa? Voimme varmastikin auttaa Sri Lankaa valtion rakenteiden uudelleen rakentamisessa. Euroopan unionin jäsenmaat, kuten yhdistynyt kuningaskunta, jolla on pitkällistä kokemusta Sri Lankan kanssa, voisivat pyrkiä tukemaan Sri Lankaa siinä, kuinka valtiota voidaan jälleenrakentaa. Ja toivomme, että maa pystyy jälleen kukoistamaan rauhassa ja eri etniset ryhmät pystyvät elämään yhdessä. Mutta kyllä me todellakin tarvitsemme tutkimusta tätä varten. Toivottavasti Sri Lankan asiat ratkeavat. Kiitos Lisek. Tässä olivat siis päätöslauselmien laatijat. Ja nyt ryhmien edustajat ensimmäiseksi Posselt yksi minuutti. Presidentti puhemies. Sri Lankassa on kysymyksessä etninen konflikti, joka on jo ennen siirtomaakaa syntynyt. Euroopan unionin ei pitäisi tehdä sitä eh, virhettä tehdä, joka aikaisemmat siirtomaaisännät tekivät. Täytyy saada aselepo muuttumaan oikeaksi rauhaksi ja se voi perustaa vain oikeuteen, oikeudenmukaisuutaan ja täytyy myös olla sisäistä rauhaa. Se, että ihmiset saavat oikeuksia enemmistö ja vähemmistö, on hyvin tärkeää, että totuus selvitetään ja minun mielestäni on hyvin tärkeää, ettei mitään illuusioita pidetä tästä asiasta yllä koska muuten voi olla, että, että käy niin kuin muuallakin on käynyt. Pitäisi ottaa huomioon molempien osapuolten näkemykset. Kiitos, Posselt. Seuraavaksi Geringer de Odenberg, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Sri Lanka sai kansainväliseltä yhteistyöltä hiljattain kritiikkiä siitä, ettei hallinto ole tuonut kan- kansallissodan aikana tehtyjen rikoksien syyllisiä oikeuden eteen. Tuolloin 6000 ihmistä katosi, satoja tuhatia surmattiin ja valtava määrä ihmisiä joutui siirtymään asuinalueeltaan. Pohjois-Sri Lankassa pakolaisleirejä on hiljattain suljettu ja miinoja on saatu poistettua, mutta odotamme, että kaikista sotarikoksista tullaan tekemään eh, tutkimus YK on vaatimusten mukaisesti. On vaikeaa eh, 25 vuoden sisällissodan jälkeen selvittää tapahtumat, mutta tämä on välttämätöntä demokratialle. Kiitokset Keringer Odenberg. Sitten minuutti Bilan. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitokset puhemies. Sri Lankan kansalaiset ovat vuosien ajan kärsineet tamilitiikerin terrorista ja konfliktin loppuvaiheessa, niin YK-raportin mukaan myös armeija syyllistyy rikoksiin, eli molemmat osapuolet syyllistyvät väkivaltaan. Tämä moniuskonnollinen yhteiskunta, sen pitäisi pystyä yhdistämään eri uskonnolliset ryhmät. Ja meidän pitäisi hakea nyt poliittista, taloudellista ja sosiaalisten ongelmien ratkaisua. Ja tässä ratkaisu voisi olla hajautettu hallinto, jolloin ryhmät voisivat huolehtia paikallishallinnosta yh- y- tällaisessa yhtenäisessä maassa. Ja tietenkin tärkeää myös selvittää nämä rikokset ja aloittaa riippumaton tutkimus ja asettaa vastuuseen syyllistyneet. Ihmisoikeusloukkaukset jatkuvat ja siellä tapahtuu myös paljon väkivaltaa ja korruptiota ja pyydän e- EUta tukemaan näiden asioiden selvittämistä Sri Lankalla. Kiitos, te minuutti Versia. Merci. Kiitos. Tämä päätöslauselma ei vastaa sitä, mitä Sri Lankassa tapahtuu. Täytyy vain lukea YK raportti asiasta. Tässä on viime elokuussa erityisesti todettu, että eh, Sri Lankassa näytetään menevän autoritäärisempään suuntaan. Kansalaisjärjestöt kertovat, että tilanne pahenee ja ja kun me mietimme tätä tilannetta, niin ne, miten me ymmärrämme sen, että tänne Eurooppaan tulevat lähetetään takaisin Kolomboon. Elan Chevan Chandrendan, hän on eräs eh, pakolainen, joka tuli tänne Strasbourgiin ja hänet eh, lähetettiin takaisin, kun hän ei saanut turvapaikkaa. Kuusi kuukautta myöhemmin hän, eh, hänet oli ammuttu ja muita oli kidutettu, eikä tämäkään ollenkaan vakuuttanut, että tällaista tapahtuu. Meidän täytyy nyt toimia, toimia sillä tavalla, että näitä draamoja ei enää tapahdu. Kiitos Versia. Hyväksyttekö välikysymyksen kollega Diivalta? Pitää kollega Diiva. Olkaa hyvä Diiva. Mikrofoni. Does Mrs. know? Edustaja Verger, tiedättekö, että Sri Lankan pääkaupunki Colombo, jossa minä olen syntynyt, on vähemmistökaupunki, jossa 50, 64 prosenttia väestöstä puhuu tamilia, eikä singalia. Mistä te oikein puhutte? Anteeksi, minä en ymmärrä, mikä ongelma tässä nyt on. Ei ole, kuka puhuu tamulia, kuka puhuu singalia. Eh, on kysymys siitä, että onko siellä ihmisoikeuksia vai ei. Eh, kansalaisjärjestöt ovat selkeästi kertoneet, että tilanne huononee. Nyt täytyy puuttua asioihin toisella tavalla, eh, kuten YK on sanonut. Me olemme jälkijunassa. Fin Dank, Frau Kollegin Kiitos Versia. Sitten Obermeier yksi minuutti. Kiitokset. 26 vuotta kesti tuo sisällissota ja siellä tapahtui vakavia ihmisoikeusloukkauksia Geneven yleissopimusta vastaan ja molemmat osapuolet siihen syyllistyivät. Ja nyt sitten muutaman vuoden jälkeen tilanteen olisi pitänyt vakautua, mutta itse asiassa ryhmät niiden toiminta on päättynyt ja sitten kuitenkin ihmisoikeuslaukaukselleenkin tapahtuu nähtävästi 30 000 ihmistä, lehtimiehiä on murhattu tai kadonnut ja tämä noin 8 000 hengen pohjoisessa, jossa ihmiset eivät uskalla palata koteihinsa. Tietenkin tämä pitää selvittää ja ihmisoikeusloukkauksista pitää päästää. Tietenkin on helpompaa lakaista maton alle pikku Sri Lanka, helpompi kuin esimerkiksi suurmahti Kiina. Mutta minä tulen kyllä matkustamaan itse Sri Lankaan ja tulen ihan avoimesti siellä selvittelemään asioita. Olen kyllä ihan optimistinen tuomaan tulevaisuuden suhteen. Kiitos Obermeier. Sitten Deva kaksi minuuttia. Uh, Mr. President, thank you. Puhemies, kiitoksia. Minun täytyy tässä mainita, että minulla on omiakin intressejä. Synnyin Sri Lankalla, iso isäni oli senaattori ja hän oli perustajäsen kaikkein tärkeimmässä oppositiopuolueessa. On säälittävää, että 30 vuoden ajan terroristi liike on 60 kuolon uhria aiheuttanut ja tämän on tämä talo kokonaan unohtanut. Ja kansainvälinen oikeus sodan päättymisen suhteen. 30 vuoden ajan valtio puolusti oikeusvaltion periaatteita epävirallista ryhmää vastaan, joka terrorisoi siviiliväestöä ja käytti heitä ihmiskilpinä. Sri Lankana on kahden tuhannen kuuden vuoden eh, vanha sivilisaatio ja aseistetut joukot Intiasta ovat sen monia vuosia, monia kertoja valloittaneet. Sri Lanka on kaikkien eurooppalaisin kaikista Aasian maista. Sillä oli 500 vuotta eurooppalaista kulttuuria takana. Ensin Portugal, Hollanti ja sitten Britit olivat Sri Lankalla. Siitä tuli kansainvälinen demokraattinen valtio vuonna 1928 paljon ennen kuin 1928 Euroopan unionin jäsenmaasta, jotka kuvittelevat, että ne voivat luennoida Sri Lankalle demokratiassa. Tämä on naurettavaa. Ja tämä naurettavuus muuttuu pöyristyttäväksi, kun ne, jotka ovat Sri Lankaa ennen käyttäneet hyväkseen, lausuvat täällä jonkinlaisia uhkauksia, vaatimuksia, että Sri Lankan tulisi tehdä sitä tai tätä vakavien sanktioiden uhalla. On, elämmekö me yhä imperialistisella kaudella täällä? Tämä on tavoitteidemme vastaista ja tekee nykyisestä hallituksesta vain entistä suositumman. Tämän sijaan meidän täytyy rakentaa kestävää rauhaa. Mikrofoni katkaistiin. Kiitokset jäsen Diiva. Diiva, hyväksyttekö välikysymyksen Murphyltä? Do you allow a question of colleague Murphy? Hyväksyttekö Murphyn välikysymyksen? Uh, accepting the question. Kiitos, että hyväksytte tämän kysymyksen te eh, veditte eron valtion väkivallalle ja muulle väkivallalle. Onko siis hyväksyttävää se, että valtio sotkeentuu väkivaltaan? ihmiset katoavat tuolla tavalla vai, tai puututaan tiedotusvälineisiin. Onko se ikään kuin vähemmän vakavaa, kun se väkivalta tulee siltä puolelta? Jos edustaja Murphy kuunteli minua kuunnella, kunnolla, hän tietää, että minä en tässä puolustanut mitään virallista väkivaltaa sanoin, että 30 vuoden ajan hallitus, viranomaiset puolustivat oikeusvaltion periaatetta. Jos te katsotte, kuinka tämä eh, tilanne oli 30 vuoden ajan, kyseessä oli terrorismi, jota pieni ryhmä harjoitti ihmisiä vastaan. Tämä ei liity mitenkään Tamilin väestön osaan, hyvä puhemies. Vielen Dank, Herr Kollege Diva. Kiitokset jäsen Deva. Sitten puheenvuorot ilman puhujalista ja valoittelen, pahoittelen, kello on niin paljon, että voimme antaa puheenvuoron vain muutamille sellaisille, jotka eivät ole vielä puhuneet. Ensimmäiseksi Skina. No, yritän puhua maltillisemmin. Haluaisin vain sanoa, että tämä päätöslauselma on tärkeä ja oikea-aikainen. Edistys on ollut hidasta Sri Lankalla ja monilla aloilla on vielä pitkä tie kuljettavana. Siellä pitäisi saada aikaan uskottavaa, uskottavuutta tälle hallitukselle, kun väitetään, että siellä on vielä aikaisemmin ja nytkin vielä syyllistytty ihmisoikeusloukkauksiin. Pitää vain katsoa Navi Pilain työtä se on, hän on osoittanut, että siellä on vielä paljonkin kysymyksiä, mitkä pitäisi ratkaista. Ja osa näistä liittyy myöskin avustusjärjestöntekijöiden murhiin ja katoamisiin. Se ei ole pelkästään Sri Lankan asia, vaan myöskin YK ja kansainvälisen yhteisön pitäisi esittää omat kysymyksensä siitä, että mitä voitaisiin tehdä. Ja jos ei tule sisä- ja ulkopuolelta painetta, niin ei saada aikaan edistystä. Kiitoksia. Kiitos Skinner ja sitten viimeisenä tässä yhteydessä Repo

Näin nämä puheenvuorot on käyty nyt loppuun. Loppupuheenvuoron saa komission jäsen Cholos. Merci, monsieur le président. On... Kiitokset puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, me pidämme eh, hyvänä eh, sitä, että parlamentti hyväksyy kiireisen päätöslauselman eh, ihmisoikeustilanteesta ja demokratiasta Sri Lankalla. Euroopan unioni myös tunnustaa sen, että Sri Lanka on kansainvälisellä avun myötä pystynyt parantamaan tilannetta konfliktin jälkeen, erityisesti miinojen raivauksen osalta, ja siirtymäjutut henkilöt ovat päässeet jälleen koteihinsa ja on myös rakentamaan infrastruktuureita. Myös pohjoisessa järjestetään ensimmäiset vaalit, ja toivottavasti keskushallinnon ja provinsihallinnon yhteistyö voidaan taata. Nä, no, huolimatta näistä myönteistä merkeistä meillä on vielä paljon haasteita Sri Lankalla, erityisesti sen suhteen, mitä tulee ihmisoikeuksien suojeluun, kansalaisoikeudet, uskonnonvapaus, oikeuslaitoksen rakentaminen ja oikeusvaltio jotta voidaan täysin saattaa vastuuseen väkivaltaan syyllistyneeltä aikaisemmilta vuodelta. Se on myöskin tärkeä konfliktin ratkaisussa. Sri Lankan hallituksen pitää ryhtyä myös lisätoimenpiteisiin, jotta voitaisiin panna täytäntöön ne suositukset, joita on annettu sen oman, oman selvityskomission raportissa. Täytyy tehdä myös riippumaton tutkimus näistä rikkomuksista, jotka ovat kohdanneet kansainvälistä oikeutta kohtaan. Sitten muiden muista osin tullaan arvioimaan tätä edistystä seuraavaan ihmisoikeuskomission kokoukseen mennessä maaliskuussa 2014. Euroopan unioni seuraa tätä tilannetta tarkasti. Tällä välin olemme havainneet sen, että on perustettu tutkimuslautakunta kadonneista henkilöistä kansallisella tasolla ihmisoikeusrikkomuksista Sri Lankalla – sitten myös YK on korkea edustaja ja e, erityisraportoja e, e, siirtymän joutuneista henkilöistä on menossa paikalle. Ja toivoisimme vielä lisäkutsuja Sri Lankalta niin, että muutkin erityisvaltuutuksen saaneet YKsta pääsisivät paikan päälle tekemään tutkimusta erityisesti tällaisista katoamaan joutuneista ja siirtymään joutuneista henkilöistä. Kohotamme Sri Lankan hallitusta ryhtymään käymään vuoropuolta Euroopan unionin ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa, jotka voivat tuoda apua tuonne, tuohon vaikean tehtävään. Euroopan unioni on valmis antamaan tukeaan Sri Lankan hallitukselle niin, että voidaan vastata näihin haasteisiin ja rakentaa parempi tulevaisuus kaikille sri lankalaisille. Kiitoksia. Kiitos komissaari Cholos. Meillä on yhteen, yhteensä kuusi ehdotusta esitystä ja nyt menemme äänestyksiin. Me ja aloitamme tästä Keski-Afrikan asiasta. Täällä on puolesta. Vastaan.